ei esitetty tätä kysymystä omista laboratorioista. Läpi 34 puolesta. Ai ei kun hylätty. Kolme, kompromissi 6 puolesta vastaan läpi. Kompromissi 7 puolesta vastaan läpi. 45 puolesta vastaan läpi, 46 puolesta vastaan läpi, kompromissi 8, tarkistetaan, tarkistetaan 46, passed. Läpi kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Läpi 54 puolesta vastaan. Hylätty 55 puolesta vastaan. Hylätty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta vastaan hyväksytty 64. Tarkistamme. Anteeksi. Past. Hyväksytty. Anteeksi. 64 puolesta vastaan, hylätty 65 puolesta vastaan, hyväksytty 66 puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi 11, kahdessa osassa ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. 77 puolestaan vastaan, hyväksytty 78 puolesta vastaan, hylätty 79, raukea, raukea, raukea, 88, 3 ja 4 puolesta, 82, 3, 4 puolesta vastaan, hylätty 12, kompromissi 12, ensimmäinen osa puolesta, hy- hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan hyväksytty. Uh, can I just check the number on? Ehkä se tarkistetaan nyt vielä tarkemmin. Toinen osa kompromissi 12. Sorry, there was some hands that I didn't see. Okay. Selvä. 25.11. Kiitos.

loppuäänestys. Kiitos. Erinomaista, Laara. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Um, I'd like to welcome a group from... Tervetuloa Ruotsista tuleva ryhmä. Ovatko täällä kokoomuspuolueesta? Tervetuloa. Meillä on erinomainen varapuheenjohtajakin täällä teidän maastanne. Kiitoksia, että tulitte parlamenttiin tänään. Kuten tiedätte, meillä on mutkikkaita äänestyksiä ja aika tiukkojakin välillä. Sitten seuraavaksi me toimitamme äänestyksen esirahaston täytäntöönpanosta Dantin mietintö. Kiitos Nikkola. Ensimmäisenä on kohta yksi. Pitääkö tämä kaikki lukea tästä? Ryhmääänestys samantyyppisistä tarkistuksista on kyse. Jos hyväksytään, kaikki muut tarkistukset raukeavat. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Eli kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi, kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhtenä ryhmänä. Eikö? Ei kun se on jo hoidettu kaikki tuo. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

60, the. No nyt koneet meni rikki. Okay, I'm going to... Selvä. Eli 60 vähän tarkemmin nyt. Nostakaa käsi ylös. Puolesta. 60 puolesta äänet. Käsi ylös, jos puollatte tarkistusta 60. YKK. Seventeen. Seitsemäntoista vastaan Sorry about this. 16. An abstention. Tyhjää. Kaksi. 17.16. Hyväksytty yhdellä äänellä. En voi tarkistuttaa sitä. Eli sitten loppu, loppuäänestys vielä. ei toimi ranskaksikaan. All those in favor. Äänet puolesta, loppuäänestys siis. Miten tämä hoidetaan? Um, to our colleagues from Sweden. Ruotsin kollegoille. Näin ei ole koskaan aiemmin käynyt seitsemän vuoden aikana, kun parlamentissa olen ollut. Eli toivottavasti tämä ei ole pahaa merkkimistään. 27 puolesta vastaan. I'm Seven. Seitsemän ja sitten tyhjät äänet. 27.7.0. Monet kiitokset. Italian kollegat ovat tehneet tänne erinomaista työtä ja kiitos Laara ja Nikola. Ai vieläkö lisää? Ja vielä robotiikan siviilioikeudelliset säännöt. Toivottavasti konekin virkoisi. 21 puolesta vastaan. Ei, ei, ei sittenkään. 21 puolesta vastaan. Hylätty kaksi, kompromissi 4 puolesta vastaan. Hyväksytty 25 puolesta vastaan hyväksytty 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 46 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. En ole ihan varma, että onnistuuko, mutta yritetään vielä toinen osa haluatte tarkistuta toisen osan tarkistuksessa 48. Eli äänet puolesta. Toinen osa 48. Toinen osa, eli se on hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 60, 60, 60, 60. Ai minun tarkistukseni puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, neljätoista puolesta ei, neljätoista, neljätoista kyllä pitää ottaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt toivottavasti koneet ovat virronneet, eli loppuäänestys. Aha, ah. You can vote. Ahaa, nyt voit äänestää. Hetkinen, vielä tyhjennetään kerran. Ensin tämä pöytä tyhjäksi aloitetaan alusta. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 35.1.1. Kiitoksia kovasti.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 we need to do this now? Yes. Pourquoi? One, uh, if, if you want to have the timing for the speech, it, it will take a minute. Take. This machine working here for the yeah. speaking time. Sorry, ladies and gentlemen. Ole Paulin, hyvät naiset ja herrat. Tässä koneita vaihdellaan niin, että saadaan toimiva kone. Olen iloinen, että niin moni jää sentään vielä keskustelemaan. I'm going to start the item. No niin. Ensin siis Euroopan neuvoston asetus liittyen kansallisten viranomaisten yhteistyöhön kuluttajasuoja-asetuksen täytäntöönpanossa. Tämä on ensimmäinen keskustelu esittelijänä Olka Sihnalovaa. Olepa hyvä. Děkuji, děkuji za slovo, Vicky. Ehm, já budu mít Kiitos puheenvuorosta. Ehkä omassa alustuksessani puhun hieman pidempään, joten pyydän kärsivällisyyttä. Asetus yhteistyöstä kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten välillä esiteltiin toukokuussa yhdessä ekonpaketin paketin kanssa. Tämä ei ole mitään uutta. Nykyinen asetus kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöön panosta annettiin jo vuonna 2004, jotta voitaisiin luoda olosuhteet kansallisten viranomaisten yhteistyölle, jotta voitaisiin estää väärinkäyttörajat ylittävästi. Tämä perustuu artiklan 21a, joka antaa komissiolle valtuudet koordinoida yhteistyötä ja antaa lakeja ja asetuksia yhteistyön parantamiseksi, jotta voidaan paremmin panna täytäntöön kuluttajan suojan lainsäädäntöä. Tämä on siis lähtökohta keskusteluillemme, koska komissio on tehnyt paljon muutoksia komissio on päättänyt tehdä kokonaan uuden ehdotuksen, jolla muutetaan asetusta siis ja sopeutetaan sitä uusiin olosuhteisiin, markkinatilanteeseen ja digitaalitalouteen. Eli tämä on osa myös digitaalisten markkinoiden strategiaa. Minun mielestäni verkkokaupalla on omat erityispiirteensä, mutta minun mielestäni meidän pitäisi myös luoda tasavertaiset toimintamahdollisuudet sekä verkko- että offline-kaupalle. Tarkoituksena on luoda paremmin toimivat sisämarkkinat, joilla riitoja syntyy vähemmän ja joilla myös voimme rajat ylittävässä toiminnassa suojella kuluttajia. Rajat ylittävän yhteistyön pitäisi taata se, että täytäntöönpano on nopeampaa, aktiivisempaa ja johdonmukaisempaa. On hienoa, että myös Slovakian puheenjohtajakausi on ottanut tämän yhdeksi painopistealueesta. Se on hyvä lähtökohta yhteistyöllemme. Olen vakuuttunut, että jotta voimme vahvistaa kuluttajan suojaa sisämarkkinoilla, on tärkeää panna täytäntöön paremmin olemassa olevat säännöt. Joten tärkeää on katsoa, miten komission mielestä tämä tavoite voitaisiin saavuttaa. Komission mielestä pitäisi ottaa uusia sääntöjä käyttöön ja niistä pitäisi keskustella yksityiskohtaisesti. Tässä on, halutaan antaa lisävaltuuksia viranomaisille, jotta ne voivat puuttua väärinkäytöksiin paremmin ja esimerkiksi toteuttaa valeostajien haamuasiointia. Viranomaiset voisivat myös määrätä, että tietyt nettisivustot on poistettava ja voisivat myös päättää vahingon korvauksesta. Eli halutaan siis parantaa valvontaviranomaisten valtuuksia. Sen pitäisi olla keskeisessä asemassa tässä uudessa asetuksessa. Asetuksen pitäisi minun mielestäni myös määritellä kaikkien asiaan kuuluvien viranomaisten valtuudet tarkasti ja myös vastavuoroisen avun käsite voisi olla tärkeää. Ja sitten tässä on kyse myös laajamittaisista rikkomuksista, eli Vähintään kolme neljäsosa jäsenvaltioista pitäisi olla tässä, niitä pitäisi tämä koskettaa. Minun kysymykseni nyt kuuluu, miksi, miten komissio on päättänyt tällaisista kriteereistä, riittääkö tämä, voidaanko tätä konseptia käyttää vakavissa rikkomustapauksissa. Toinen säännös taas kuvailee yhteistyötä ja koordinointia ja tarkastuksia, laajamittaisia tarkastuksia, niillä voidaan hyvin tällaisilla niin sanotulla sweepeillä, eli laajamittaisilla tarkastuksilla voidaan hyvin tunnistaa väärikäytöksiä ja niitä voitaisiin käyttää myös offline-ympäristössä. Ja toinen mekanismi olisi tämä varhaisvaroitusmekanismi, jolla voitaisiin havaita väärinkäytökset ja myös hoitaa ennaltaehkäisytoimia. On hienoa, että myös kuluttajasuojajärjestöt on otettu mukaan. Se voi olla hyvinkin hyödyllistä. Samalla olen sitä mieltä, että avoimuutta pitäisi parantaa mukaan lukien tuota palautetta, jota valitusten tapauksessa tulisi Minulla olisi vielä kysymys. Komissio ehdottaa, että myös kauppiaat ja kauppiasjärjestöt otettaisiin mukaan. Sillä muuten saattaa tulla väärinkäytöksiä. Eli kysymyksiä on vielä paljon. Odotan innolla teidän ehdotuksianne. Minulla ei nyt ole enempää aikaa, joten lisäisin vaan, että 9. marraskuuta pidämme julkisen kuulemisen ja sitten 5. joulukuuta keskustelemme tästä luonnoksesta. Olisi hienoa, jos saisimme aikaiseksi keväällä yhteisen kannan, jotta voimme aloittaa toimielinten väliset keskustelut. Odotan siis innolla yhteistyötä teidän kanssanne. Siis odotan innolla yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa. Kiitos paljon. Carlos Kole. Carlos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä ensimmäisestä esityksestä. Erittäin hyvin esitettiin nämä tärkeimmät kysymykset. Kiitän myös komissiota tämän ehdotuksen esittämisestä. Komissiohan jo kertoi tahdostansa esittää tämä digitaaliyhteismarkkinoiden osalta, mutta myös on totta, että usein komissio kertoo aikovansa tehdä jotain, mutta se ei kuitenkaan konkretisoidu. Tällä kertaa komissio sanoi tekevän ja tekikin. Ja meillä on hyvä pohja tässä työlle. On aivan ihmiselvää, että meillä on ongelma. Meillä on ongelma, koska ei ole mitään, tämä ei ole meille mitenkään hyödykäs. Meillä on loistava kuluttajasuoja, lainsäädäntö, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos siihen ei liity tällainen velvoittava täytäntöönpanosäännöstö jäsenvaltioillekin. Tämä on aivan välttämätöntä. Meillä on epäilyksiä ja jos meillä näitä epäilyksiä oli niin nämä epäilykset kyllä hälvenivät komission esitettyä meille raporttinsa vuodelta 2016 kuluttajasuojasta. Tämä perustuu 2014 vuoden Eurostat-tuloksiin ja siinä sanotaan, että 15 prosenttia, vain 15 prosenttia kuluttajista sanoo, että on ostanut verkossa Euroopan unionin alueella tuotteita ja 45 prosenttia tekee näitä ostoksia omassa maassaan. Eli oman maan ulkopuolella tehdyt ja omassa maassa tehdyt ostokset ovat hyvin määrältään erilaisia. No, tämä tarkoittaa sitä, että tässä ei ole luottamusta. 2015 kuluttaja-arviointipaneelin tutkimuksessa sanotaan aivan sama. 61 prosenttia unionin kuluttajista ei tunne luottamusta internetostoksiin oman ulkopuol- ulkopuolella. Vain puolet näistä 61 prosentista tekee näitä ostoksia oman maansa ulkopuolella. Tämän vuoksi tässä tarvitaan enemmän yhteistyötä kuluttajaoikeuslainsäädännön alalla jäsenvaltioiden välillä. Arvioiden mukaan 37 prosenttia EUn sähköistä kaupankäynnistä 2014 e, siinä ei noudatettu Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntöä. Ja tässä tämä johti siihen, että yli 800 000 kuluttajaa joutui ongelmiin sähköisessä kaupankäynnissä. No meillähän on asetukset vuodelta 2004 jo, ja kaikki arviointiraportit ja julkiset kuulemiset tuovat esille kolme seikkaa. Ensinnäkin kansallisille viranomaisille annettavat minimitäytäntöönpanovaltuudet eivät ole riittäviä tässä. Toiseksikin markkinatietoutta ei anneta, ei välitetä riittävästi. Ja kolmanneksi tämä järjestelmä tähän jo viitattiinkin. Tässä on ongelmia. Tämä määritelty yhteistyö ja sen kunnioittaminen, tämä on pelkästään kansallisen toimivaltuuden välissä. Kyllä kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä. Ja tässä on ongelmia olla yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, eritoten tässä nyt ajatellaan sähköistä kaupankäyntiä ja yhteistyötä verkko, nimi rekisteröity viranomaisten kanssa. Tässä täytyy velvoittaa lainsäädäntöä säädösten muuttamiseen ja täytyy ö, tasapainoisella tavalla käsitellä asioita. Jäsenvaltioiden välillä on suuria erovaisuuksia. Jäsenvaltiot ö, hoitavat tämän, ö, nämä toimenpiteet hallinnollisilla määräyksillä – tässä tarvitaan kuitenkin oikeudellista ohjeistusta niin, että saadaan tehokkaaksi nämä asetuksessa olevat määräykset. Lopuksi vielä toteaisin, että meidän osaltamme on hieman epäilyksiä ilmassa siitä, o mennäänkö joidenkin määräysten osalta liian pitkälle. Onko tässä vaarana se, että vaarannetaan joitakin asioita, eritoten tässä nyt kun ajatellaan vaikka tietosuojaa, ja aivan niin kuin esittelijä sanoi, ehkä tässä täytyy ottaa muita tahoja mukaan, esimerkiksi ammatillisia järjestöjä ja kuluttajasuojajärjestöjä. Käytännössä nämä ovat niitä tahoja, jotka saavat ensimmäisen ilmoituksen kuluttajilta eh, mahdollisista ongelmatilanteista. Ja näin ollen nämä järjestöt voivat antaa lisäarvoa kuluttajalainsäädännön asianmukaiselle täytäntöönpanolle ja sen toteutumiselle. EPP tukee tätä aloitetta. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa tämän asetuksen parantamiseksi ja harmonisoidaksemme yhteistyökehystä kansallisten viranomaisten välillä niin, että voidaan taata oikeudellinen varmuus koko Euroopan unionin alueen kuluttajille eh, sen kautta, että näitä sääntöjä laitetaan johdonmukaisella tavalla täytäntöön. Kiitos. Richard Sulik. Ďakujem veľmi pekne. No ja by som... Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että joskus ehkä liioitellaan ja minun mielestäni EU on jo pitkään liioitellut kuluttajan suoja-alalla. Kuluttajista tehdään aivan kuin viattomia lampaita, ajatellaan, että kuluttajat eivät ilman meitä pärjäisi ollenkaan, söisivät nauloja ja niin poispäin. No, jos tällainen ehdotus on nyt tullut, niin meidän pitäisi sitä käyttää tätä tilaisuutta hyväksi ja minä aionkin nyt yritän yksinkertaistaa olemassa olevia hallinnollisia järjestelmiä kuluttajansuojan täytäntöönpanamiseksi. No, tämä on tietysti monimutkainen asia. Muutama huomio minulta. Määräajat eivät tässä luonnoksessa ole selkeitä, siis esimerkiksi tietojen antamisen määräajat, eikä ole myöskään määritelty sanktioita. Sanotaan, että on sääntöjä, mutta ei sanota, mitä tapahtuu, jos näitä sääntöjä ei noudateta. Eli tästä tulee kyllä aivan hampaaton tiikeri ja paperitiikeri. Jos kerta sääntöjä määritellään, niin sitten pitäisi määritellä myös seuraamukset ja sanoa tarkasti, mitä tapahtuu, jos sääntöjä ei noudateta. Ja sitten vielä toinenkin esimerkki. Nimittäin maarajoitukset. Maarajoitukset ovat nyt muodissa. Halutaan pakottaa kaikki tavaroiden ja palveluiden tarjoajat tarjoamaan tavaroita ja palveluitaan kaikille eurooppalaisille kuluttajille. Mutta minun mielestäni tällä va- kyllä rajoitetaan yrittäjien vapautta. Jos esimerkiksi espanjalainen yrittäjä haluaa tarjota tuotteitaan tai palveluitaan vain Espanjassa ja esimerkiksi Portugalissa, niin miksi hänen pitäisi tarjota, olisi pakko tarjota niitä myös esimerkiksi Sloveniasta tai Ruotsissa? Eihän meidän pitäisi tällaista määräillä. Jokaisella pitäisi olla oikeus tarjota tuotteitaan missä haluaa. Jos yrittäjä ei tarjoa tuotteitaan tietyissä, tietyissä jäsenvaltiossa, niin eihän Eihän siitä, siihen pitäisi puuttua EUn kilpailuoikeudella. Maarajoituksen yhteydessä ollaan myös puhuttu siis siitä, että kuljetus maasta A maahan B pitäisi olla yhtä, maksaa saman verran kuin kuljetus maasta B maahan C, mutta eihän se kuulu tähän. Sama pätee internetsivustojen estämiseen joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen, mutta tähän pitäisi kyllä suhtautua varovaisesti. Ehdotan, että asetuksessa suoraan määritellään kriteerit tälle, eikä täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä kaikki siis minulta, kiitos. Who's speaking for the liberal? Liberaalin puolesta puhuu kuka? Diitta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ryhmäni puolesta haluaisin kiittää komissiota sen tekemästä työstä. Muutama yleinen huomio alleryhmän puolesta nyt. Olemme sitä mieltä, että ehdotus on tärkeä ajatellen kuluttajan luottamusta digimarkkinoihin ja siitä on hyötyä, kun kuluttajasuojalainsäädäntöä täytäntöön pannaan koko Euroopassa. Olemme kiitollisia laajemmasta yhteistyöalasta se, että sitten siis tulee palvelut ja paljon muutakin. Meidän täytyisi vielä enemmän tehdä, jotta voitaisiin tällaista yhteistyötä tarjota. Liitteet ovat myös myönteisiä. Ehdotuksessa, esityksessä kuluttajaviranomaisten, kuluttajaviranomaisten toimivaltaakin laajennetaan verkossa. Kuluttajien on luotettava myös verkkokauppaan ja heidän oikeuksensa täytyy oikeuttaa sielläkin. Tämäkin vahvistaisi luottamusta. Kaksi kolmasosaa kuluttajakeskusten valituksista 2014 liittyivät rajat ylittäviin ostoihin verkossa. Eli on hyvä, että tehdään enemmän tarkastuksia tämänkin huolen huomioimiseksi. Minun ryhmän yleisesti ottaen on kiitollinen ajatuksesta, että koordinoidaan toimia 16 ja 21 artiklan nojalla. Mutta me tarvitsemme konkreettisempaa tietoa siitä, miten tämä käytännössä toteutuisi. Lisää valvonta ja yhteistyö on sekin hyvä askel eteenpäin, mutta meidän täytyy pystyä kuluja, virkavaltaisuutta, valtaisuutta ja määräaikoja lyhentämään. Me haluamme hyvää täytäntöönpantua kuluttajalainsäädäntöä, joka on pirstaloitunut. Sääntö ei pidä yli täytäntöönpanna olekaan. Sen täytyy olla oikeasuhtaista. Lopuksi on hyvä, että kaksivuotiset täytäntöpanoraportit vaihdetaan. Niin paljon kirjoitetaan papereita, että mitään aikaan saadaan. Jotain hyödyllisempää on syytä saada aikaan. Kaiken kaikkiaan puheenjohtaja Alde mielellään tekee työtä tämän tekstin parissa. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. GUE-ryhmästä e sitten ei ole kukaan paikalla. Vihreistä Julia Reeda. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tämän tärkeän asian parissa komissio on mielestäni todellakin tunnistanut tässä merkittävän ongelman. Kuluttajasuoja voi olla vain niin hyvää kuin sen täytäntöönpano on tehokasta ja me olemme täysin yhtä mieltä komission tavoitteiden kanssa. Kuluttajasuojan rajat ylittävä täytäntöönpanoa täytyy parantaa ja kehittää. Komissio on tunnistanut useita ongelmia tekemässään arviossa. Tässä on ensinnäkin riittämättömät täytäntöönpanovaltuudet, toten digitaalialalla, mutta mukana on myös ongelma, joka liittyy rajat ylittävään tietojen vaihtoon toimivaltaisten viranomaisten välillä. Komission esittämä ehdotus tässä mielessä on se, että ensinnäkin tarvitaan vahvempaa roolia niin että voi, komissiolle itselleen niin, että se voi rikkomustapauksissa puuttua asioihin. No periaatteessa tämä on hyvä ajatus, mutta tätä täytyy hieman tarkentaa, missä olosuhteissa tarkkaan sanottuna komissio voisi puuttua asioihin ja mitä menettelyä näissä tapauksissa seurattaisiin. Mutta mielestämme tämä voi olla merkittävä askel eteenpäin. Tämän menettelyn osalta on tärkeää myös todeta se, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, eritoten kuluttajasuojajärjestöjen, täytyy olla täysin mukana työssä, koska tämä on avainasia sen varmistamiseksi, että käytännössäkin tämä kuluttajalainsäädännön täytäntöönpano toimii ja vastaa kuluttaja kuluttajien odotuksiakin. Samanaikaisesti on tärkeää myös toimia niin, että viranomaiset äh, voivat äh, saavat käyttöönsä riittävät varat niin, että ne voivat panna täytäntöön ja täyttää velvoitteensa tässä, tällä alalla. Tässä hieman tarvitaan nyt mielestämme ehdotukseen vielä lisää proaktiivisia toimia. Komissiolla on aika tällainen reaktiivinen lähestymistapa, kun se haluaa korjata jo olemassa olevat huonot seikat markkinoille. Me haluaisimme vielä täydentää tätä jollakin ennakoivilla toimilla. Tämän vuoksi olisi merkittävää kuulla kaikkia osallisia tuossa kuulemisessa, joka muistaakseni on 9.11. toten kuluttajasuoja suojan vahvistamisen alalla on tärkeää kuulla kuluttajasuojajärjestöjä ja kuulla, minkälaisia käytännön ongelmia kentällä on. Odotamme siis yhteistyötä kanssanne ja tulemme olemaan mukana aktiivisesti tämän työn tekemisessä. Kiitos. Um, Puhuja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 avem probleme în uh, ceea ce privește protecția consumatorului. Sorry, uh, uh, there, there is a problem. Tässä on nyt ongelma tulkkauksessa ilmeisesti, joku tekninen ongelma. Don't translation. Okei. Okay. Okei, okay. toistan. Onko se nyt kunnossa? Haluan kiittää komissiota, kuten muutkin kollegat, tästä aloitteesta, jotta saadaan tällainen asetus. Meillä kaikilla on konkreettisia esimerkkejä tämän tyyppisistä rikkomuksista, jotka liittyvät omien maittemme kuluttajalainsäädäntöön. Komissio määritteli aika selkeästi, että se ei halua puuttua jäsenvaltioissa tapahtuviin rikkomuksiin. He haluavat enemmänkin puuttua sellaisiin rikkomuksiin, jotka liittyvät rajat ylittävään kauppaan. Kollegani on aivan oikeassa. Rajat ylittävässä kaupassa on parantamisen varaa, koska ei ole luottamusta olen iloinen, että komissio on kuitenkin tehnyt ehdotuksen. Minulla on nyt joukko epäilyjä vielä, kuten muillakin kollegoilla. Ensinnäkin minä uskon, kuluttajalainsäädäntörikkomukset liittyvät myös siihen, että kuluttajat eivät tarkkaan tiedä, mitä oikeuksia heillä on. Näin ollen he voisivat ehkä välttyä tietyiltä rikkomuksilta. Viime vuonna esitimme tämän vuoden talousarvion momenttia kuluttajatiedotusta varten, jotta he tietäisivät paremmin oikeuksista. Olisi hyvä saada jotain palautetta tästäkin, koska nyt vuosi on jo päättymässä pikkuhiljaa, miten on budjettikohtaa käytetty. Esimerkiksi koehanke, joka liittyy kuluttajavalistukseen. Me tiedämme, että kuluttajasuoja on jaettua toimivaltaa. Sitten vielä toinen epäily, joka liittyy tähän osoitettuun talousarvioon 300 000 euroa. Se liittyy lisätyöhön neljässä toimessa kuluttajan lainsäädäntörikkomuksissa. Emme tarkkaan tiedä kuitenkaan, miten nämä eurot käytetään. Nimittäin, jos ei ole mitään tuloksia saatunut, no, niin varmasti rahat menisivät hukkaan. Mainitsitte myös lisätyöntekijät, mutta mihin toimiin oikein ryhdytään? Entäpä onko vaikutusta arvioitu? Sitten vielä kysymys, joka liittyy siihen mahdollisuuteen, että voitaisiin evätä jos toinen jäsenvaltio vaatii tarkastusta. En oikein tiedä, miten tämä verkosto toimisi eri tahojen kesken, kuten olette esittäneet. Jos jokin taho sanookin, että ei, emme halua tehdä yhteistyötä. Tämä ei oikein käy selväksi, milloin jokin taho voi evätä toisen jäsenvaltion tekemän pyynnön. Täällä on muitakin asioita, jotka ovat epäselviä. 15 artikla esimerkiksi. Viranomainen voi tämän väitä, jos se arvioi jotain joksikin. No, jokainen voi joskus aina sanoa jossain kohtaa, että tämä ei sovi. Me tarvitsemme paljon selkeämpää tekstiä, jos me haluamme nykylainsäädäntöä ruveta muuttamaan. Ja todellakin yhteistyötä on harjoitettava kansallisten viranomaisten kesken ei pelkästään kuitenkaan paperilla, vaan sillä täytyy olla selvä vaikutus. Mielenkiintoista seurata keskustelua ja mielenkiintoista tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, että voidaan komission ehdotusta vielä parannella. Um, want... Haluaako joku muu puhua? Andreas Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vaan haluaisin ensiksi, ja jatkan oikeastaan siitä, mitä kollega Grabini juuri sanoi, nimittäin on kyllä tarvetta Yksinkertaista kuluttajan luoja lainsäädäntöä rajat ylittävästi kaikkialla Euroopassa. Sanan tänään oikeastaan hieman myös kriittisesti. Italialaiset kuluttajasuojaviranomaiset olivat ensimmäisenä kritisoimassa sitä, miten iso amerikkalainen yritys oli kyseenalaistanut kyseenalaistanut eurooppalaisia äh, kuluttajan suojasääntöjä, äh, mutta sitten yhteistyössä kesti. Eli pitäisi yhteistyötä kyllä ehdottomasti parantaa. Artiklassa 16 tämä yhteistyö työ on määritelty, että pitäisi se siis hoitaa tämän koordinaattorin kautta. Epäilemättä kuitenkin jää kysymys siitä, miten, mikä on näiden sanktioiden rooli kansallisessa tuomioistuimessa ja mikä on komission rooli, kun se koordinoi näitä 28 kuluttajan suojaviranomaista. viranomaista Kaiken kaikkiaan kuitenkin meidän pitäisi tukea tätä täytäntöönpanoa ehdotusta, siellä meidän pitäisi huolehtia siitä, että on yhtenäisyyttä. Tämän olemme velkaa sisämarkkinoiden kansalaisille. Minä haluaisin itsekin esittää muutaman huomion. Mitä ilmeisimmin sen varmistaminen, että kuluttajalainsäädäntöä kunnolla täytäntöön pannaan, on tärkeässä asemassa varsinkin sisämarkkinoilla. Ne, jotka aikanaan olivat kuulemassa tai eilistä esitystä kuluttajaluottamuksesta, niin todellakin luottamus oli ykkössijalla. On selvää, että meidän täytyy varmistaa, että täytäntöönpano on kunnossa. Sekin on siinä tärkeässä asemassa. Mutta palatakseni vähän siihen, mitä Andreas totesi. Tämän on, on oltava aivan selvää, kun meillä on sääntöjä, että nämä myös yhdessä toimivat kunnolla lainsäädäntönä. Niinpä tässä ehdotuksessa on joukko uusia ehdotuksia, uutta täytäntöpanon valtaa esitetty viranomaisille, koordinoituja yhteisiä toimia, uusia valtuuksia, vastausaikoja, kun puututaan rikkomuksiin. Varsinkin, että komissio voi edellyttää yhteisiä toimia, yhteisiä tutkintoja, yhteisiä kantoja. Kaikki tämä on hyvin korkealla tasolla, mutta mitään yksityiskohtia ei ole siitä, miten se käytännössä toimisi. Sitten on joukko säädöksiä, jotka ilmeisesti tulevat nopeasti käyttöön, koska tämän pitäisi muutenkin tulla voimaan aika pian säädöksenä. Ja sitten verrataan siihen, mitä tehdään tyyppihyväksynnässä, kun sielläkin halutaan enemmän koordinointia. Huomataan, että tässä ehkä menevät eri suuntiin ja vaikeuttaa ja hämmentää vähän entisestään. Viime vuosien aikana tässä valiokunnassa on kuultu, ainakin mitä minä olen kuullut, että joskus piru piilee pilkussa, aika isonakin piruna ja kun varsinkin on kyse täytäntöpanosäädöksistä, niin me menetämme vähän otteemme tästä prosessista täällä. Siksi minä kyllä haluaisin tehtävän työtä paljon enemmän yksityiskohdissa täytäntöönpanosäädöksen osaltakin jo tässä säädöksessä. Jos ajatellaan koordinoituja toimia kautta unionin, niin täytyy tehdä aivan selväksi, miten se toimii, miten komissio on mukana, miten jäsenvaltiot koordinoivat toimiaan ettei sitten vaarana ole, että se on yhä hämmentävämpää. Mielenkiintoista nähdä eh, ehkä yksityiskohtaisempia tarkistuksiakin myös siitä, mitä täytäntöpanosäädöksissä pitäisi olla ja keskustelua niistä. Haluaako komissio puhua, ovatko paikalla? Ovat paikalla. Oliko Jurin vastuuhenkilön paikalla. Kuka? Rova Benassi. Hei! Kiitos. Haluatteko puhua? Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka käyttivät täällä puheenvuoron, niin jotka ovat arvostaneet meidän työtämme ja jotka ovat kansamme yhtä mieltä siitä, että kuluttajalainsäädäntö on tärkeä Euroopan unionin tasolla ja erittäin tärkeää on se, että tätä lainsäädäntöä pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Meillä on paljon tilastotietoa, joka osoittaa sen, että digitaaliset yhtenäismarkkinat eivät vielä toimi niin hyvin kuin ne voisivat. Eivät yrittäjille eivätkä myöskään kuluttajille. Tämä yhteistyövälin yhteistyöasetus on meidän mielestämme myös tietynlainen markkinaväline. Ja jossain, välissä olemme, jossain vaiheessa olemme sanoneet myös, että tässä kauppaa käyvätkin voivat hieman antaa hälytystä järjestelmän toiminnasta. Me haluamme yhteismarkkinoille reilun pelikentän. Tässä on yksinkertaisia välineitä, joilla voidaan puuttua väärinkäytöksiin koko Euroopan markkinoilla yhtäaikaisesti. Meillä on kuitenkin jäsenvaltiossa hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia järjestelmiä, mitä tulee kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanoon. Ja tällä asetuksella yritetään nyt luoda käytännöllisellä tavalla tätä yhtenäisyyttä järjestelmien välillä. Meillä on jo olemassa tämä täytäntöönpanoasetus. Meillä on paljon kokemusta siitä, mikä toimii hyvin ja mikä ei ole toiminut riittävän hyvin, mitä täytyy parantaa. Me olemme rakentaneet tämän ehdotuksen kokemustemme pohjalle. On aivan totta, että loppujen lopuksi me emme voi kaikkia käytännön yksityiskohtia asetukseen tuoda mukaan. Meillä on useita täytäntöönpanosäädöksiä. Ja tämä sen vuoksi, että voimme myös antaa tällaisen takuuvarman välineen myös tulevaisuutta varten. Me tänä päivänä tiedämme, että verkossa on paljon huonoja käytänteitä mutta viisi vuotta sitten me emme olisi osanneet kuvitella tällaisia ö, huonoja käytänteitä, joten tulevaisuudessa meidän edelleen täytyy pystyä ö, käyttämään sellaista välinettä, jolla pystytään puuttumaan tulevaisuudessa esille tuleviin ongelmiin. Se, mitä nyt esittelemme, tässä on meidän mielestämme hyvä tasapaino sen välillä, mitä asetukseen voidaan ottaa menetelmien määritteleminen esimerkiksi ja se, että millä tavalla jäsenvaltiot voivat tehdä miten ne voivat tehdä yhteistyötä ja mitä toimivaltuuksia jäsenvaltioilla täytyy olla tehokasta yhteistyötä varten ja tehokka, tehokasta toimintaa varten yhtenäismarkkinoilla. Ja kun nyt ajattelen niitä kommentteja, joita täällä on kuultu tähän mennessä, niin uskon, että komissio on menossa aivan oikeaan suuntaan tässä. Ja tietysti me oikein mielellämme annamme teille myös yksityis- yksityiskohtaista tietoa useista eri kohdista. Jos hyvin nopeasti nyt voisin käydä läpi muutamia tämän aamuisia kysymyksiä ja huomioita. Ehdotamme koordinoitujen toimien järjestelmää. Siinä komissio puuttuisi asioihin vain tietyissä tapauksissa, jotka ovat yhtenäismarkkinoiden kannalta merkittäviä. Me olemme arvioineet, että kynnys tämän tyyppisen toimen määrittelemiseksi on se, että kun 75 prosenttia jäsenvaltioista ja väestöstä on katettu tai kärsii tällaista käytänteistä, meidän mielestämme tämä on hyvin korkea kynnysarvo, mutta kun otetaan huomioon toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate, niin olemme varmoja, että tämä on sellainen kynnysarvo, joka osoittaa, että ongelma on EU-tasoinen, ja tämän vuoksi teimme tällaisen päätöksen kynnysarvosta. Sitten markkinoiden valvonta avustusohjaus. Tämä mainitsin jo aikaisemminkin. Tämä on markkinaväline. Kauppa- ja kuluttajajärjestöillä on tietyt edut tässä mukana. Ne haluavat, että kuluttajasuojalainsäädäntöä noudatetaan ta- samalla tavalla jäsenvaltiosta toiseen mentäessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että nämä järjestöt myös pystyvät olemaan mukana tässä työssä. Sitten siitä, mitä sanktioita ja mihin, mitä toimenpiteitä on toteutettu nyt tässä. No me itse asiassa rakennamme jäsenvaltioiden järjestelmien päälle tässä. Jokaisella jäsenvaltiolla on esimerkiksi oma sanktiojärjestelmänsä tai täytäntöönpano menetelmänsä ja ne, niitä määrittää kansallinen lainsäädäntö. Tämä täytäntöönpanoasetus asetus ei muuta tätä, mutta tämä varmistaa sen, että yhteistyötä on. Ja silloin kun verkkokaupan pitäjä on, häntä, hänen on huomattu toimivan väärällä tavalla, niin hän voi saada sanktioita. Se, mitä asetukseen nyt lisäämme, on se, että nämä, näissä sanktioissa voidaan ottaa huomioon rikkomusten maantieteellinen laajuus. Jos jossakin jäsenvaltiossa toimiva yrittäjä käy kauppaa myös muissa jäsenvaltioissa, niin sanktio, riippuen siitä mikä tämä rikkomus on, sen sanktion täytyy ongelmien maantieteellistä laajuutta myös heijastaa, eikä sanktio pitäisi pelkästään olla yhteydessä siihen sen markkinan kokoon, missä yrittäjällä on tai kauppialla on oma toimipaikkansa. Sitten nämä muut kysymykset, joita täällä esitettiin laajemmalti kuluttajapolitiikasta. Täytäntöpanojärjestelmä on osa laajempaa kuluttajapolitiikan lähestymistapaa. Me työstämme EU-lainsäädäntöä ja kuten tiedätte, olemme ryhtyneet uudelleen tarkastelemaan hyvin tärkeää, tärkeitä kuluttajalainsäädännön osia. Tätä uudelleen tarkastelua tehdään nyt ja ensi vuodelle odotetaan siitä jonkinlaisia päätelmiä. Tämä on siis osa niitä ponnisteluja, joita nyt toteutamme sen varmistamiseksi, että tämä lainsäädäntö on ja se on äh, tarpeeksi selkeää ja sitä pannaan täytäntöön kaikkialla Euroopan unionissa. Kuluttajatietoisuuden osalta meillä on ohjelmia, esimerkiksi tieto, tiedotuskampanjoita, jotta voidaan parata kuluttajien osaamista ja tietoisuutta. tämä on taas yksi osa sitä politiikkaa, jota toteutamme. Itse asiassa mitä työ, se työ, mitä me teemme nyt täytäntöpano viranomaisten osalta, tässä yhtenä osana on se, että yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen tietoisuuttakin lisätä, kun kansalliset viranomaiset kokoontuvat, he tarkastelevat markkinoiden ongelmia. Ja ne viranomaiset arvioivat näitä ongelmia ja yrittävät miettiä, miksi markkinoilla kehittyy tietynlaisia ongelmatilanteita. Jos tässä sweepissä eli markkina-arviointi tehotarkastuksessa nähdään, että kuluttajalainsäädäntö ei panna riittävästi täytäntöön, niin yksi johtopäätöksistä voisi olla se, että tässä eri kauppajärjestöjen täytyy toimia paremmin sen varmistamiseksi, että jäsenyrittäjät ovat riittävän tietoisia lainsäädännöstä. Tässä voi olla parempaa yhteistyötä siis viranomaisten ja järjestöjen välillä tai jonkinlaista ohjeistusta sen, sen hyväksi, että yrittäjät noudattavat paremmin lainsäädäntöä. Luulenpa, että tässä nyt oli näitä muutamia huomioita, joita minä halusin tällä erää esittää teille. E, Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kommenteista ja ehdotuksista. Tämä osoittaa, että haluatte osallistua tähän yhteistyöhön rakentavalla tavalla, sillä tavoitteenammehan on saada aikaiseksi hyvä mietintö niin, että asetuksesta tulee hyödyllinen. Me tiedämme, että nykyjärjestelmä pitäisi toimia paremmin. Ymmärrän teidän pyyntönne siitä, että tietyt asiat pitäisi määritellä paremmin, olen samaa mieltä. Meiltä, meillä ei kuitenkaan ole vielä ollut tästä aikaa puhua yksityiskohtaisemmin. Haluaisin vain toistaa, että jatkamme keskusteluita 5. marraskuuta, kun pidämme julkisen kuulemisen. Tämä on mielenkiintoinen aihe, joten toivottavasti olette paikalla kuulemisessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin aikataulusta vielä. Julkinen kuuleminen 9 marraskuuta. Ja sitten 15. marraskuuta käännökset. Täällä 5. joulukuuta tätä tarkastellaan määräaika on 11. tammikuuta. Um, um, sitten viimeisen kohtaan tämän päivän esityslistalla EU-kilpailupolitiikan vuosikertomus. Andreas Schwabin mietintö. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Kuten joka vuosi, sisämarkkinavaliokunta laatii myös tänäkin vuonna lausunnon EUn kilpailupolitiikan vuosikertomuksesta, joka käsitellään Ekon valiokunnassa kuudessa. Kuusi huomiota haluaisin tästä lausunnosta esittää ja sitten kollegat voivat varmasti kommentoida ja sanoa, mikä pitäisi tänä vuonna erityisesti ottaa mukaan lausuntoon. Ensinnäkin olemme jo laatineet lausunnon ja lähettäneet sen viime viikkoina jo kollegoilla. 18. lokakuuta mennessä voidaan esittää tarkistuksia. On hienoa, että sisämarkkinavaliokunta jälleen kerran laatii tämän lausunnon. Senhän teemme joka vuosi. Minun mielestäni tämä on tärkeää, tärkeää sillä meidän pitää osoittaa, että EU-sääntöjen täytäntöönpano, josta juuri, mehän puhumme tästä juuri edellisessä esityslistan kohdassa, on tärkeää osoittaa, että tämä on tärkeää myös kilpailupolitiikassa, sillä tämä on EU-kuluttajien edun mukaista. Eilen puhuimme siitä komission edustajan kanssa, mikä voi sy- hyötyä, mikä voi hyödyttää kuluttajia ja mistä saattaa aiheuttaa kuluttajille vahinkoja. Usein on kyse siitä, että, että kilpailu joko toimii tai ei. Minulle on tärkeää, että on tasavertaiset kilpailu mahdollisuudet myös digitaalisilla sisämarkkinoilla. Sen eteenhän me teemme tietenkin töitä. Euroopan komission pitäisi kuitenkin aktiivisesti tarkkailla kilpailuoikeutta ja varmistaa, että kilpailuoikeuden säännöt pannaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön ennen kaikkea, mitä tulee sähköiseen hakuun ja mobiili-internettiin. Tämän takia Tästä, näillä aloilla kyllä kaikki ovat varmasti kärsimättömiä, sillä nämä kilpailuoikeusmenettelyt ovat kestäneet jo vuosia. Toivottavasti ne saadaan nopeasti päätökseen. Olen varma, että monet kollegat ovat tästä samaa mieltä. Digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysin vasta sitten, kun dominoivaa markkina-asemaa ei enää ole ja kun väärinkäytökset voidaan poistaa. Kilpailuaseman väärinkäytöstä on kyse myös maarajoituksissa ja meillähän on siitä direktiiviehdotus. Uus, verkkokaupasta pitäisi tehdä niin joustavaa kuin myös offline kauppa on jo ja kilpailuoikeudella siihen voidaankin puuttua. Komission pitää tällä alalla tarkastella hyötyä ja mahdollisuuksia ja haittoja vielä, vielä paremmin. Kollega Tarabella on, onkin esittänyt jo esimerkin, että kuluttajat tietystä maista tiettyillä IP-osoitteilla saavat eri hintoja kyllähän hintojen pitäisi olla sama kaikille, myös verkkokaupassa. Minäkin aion esittää muutamia tarkistuksia, jotta voimme verkkokauppa ehdotuksen näkökulmia ottaa myös huomioon. Viime torstaina vasta äh, saimme tuloksia tässä verkkokauppa-asiassa, joten en ole näitä näkökohtia vielä pystynyt ottamaan tähän luonnoksen mukaan. Mehän saimme tämän direktiivin valmiiksi vuonna 2013, mutta täytäntöönpano ei ole edennyt jäsenvaltioissa, 19 jäsenvaltiossa täytäntöpano ei ole edes vielä alkanut. Se on minun mielestäni hyvin heikko tulos, kun tässä on kyse tärkeästä eurooppalaisesta asiasta. Eli meidän pitäisi vaatia komissiolta, että komissio muistuttaa jäsenvaltioita täytäntöpanosta ja käyttää omaa valtaansa perussopimusten vartijana. Komissiolla on valtuudet muistuttaa jäsenvaltioita tällaisesta. Sitten viimeiseksi sisämarkkinavaliokuntana meidän pitäisi myös vahvistaa Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoa ja pitäisi odottaa yhtenäisiä standardeja täytäntöönpanolle ja kilpailuviranomaisille – Tietysti valtuudet riippuvat myös näiden kilpailuviranomaisten avoimuudesta ja riippumattomuudesta, mutta meidän pitäisi vähimmäisvaatimuksia ainakin määritellä, jotta voimme määritellä, miten riippumattomasti nämä viranomaiset voivat toimia esimerkiksi hallituksista riippumattomasti. Meillä on nyt 18 18. päivä asti aikaa tarkistuksille ja sitten 8.9. marraskuuta on meillä keskustelu ja 29. marraskuuta äänestys. Toivottavasti saamme aikaiseksi siis laajan enemmistön tälle asialle. Kiitos paljon. Charlie Charles Jeg skal lige have ordføreren, skal have Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle, lausunnon laatijalle erittäin hyvästä luonnoksesta, lausunnoksi kilpailupolitiikasta. Se on hyvä pohja. Ja varmasti pystymme vielä kyllä selvittämään, miten päästään yksimielisyyteen joistakin viesteistä. Mielestäni 2015 vuosikertomus, jonka komissio laati, oli hyvä kertomus ja se on aika tärkeä tekijä myös sisämarkkinoilla. Eli se sinällään on ihan hyvä, mutta aina sitä voi vielä parannella, jotta se toimisi vielä paremmin. Meidän pitäisi painostaa komissiota, että se toimisi nopeammin myös ajatellen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Viime viikollakin kuultiin tilintarkastustuomioistuimelta lausunnosta, joka liittyy valtion tukiin. Tuomioistuin oli kovin kriittinen, kun heidän mielestään me emme sääntöjä täytäntöön vain kunnolla. Onhan se mutkikasta, mutta on tärkeää, ettei niitä väärinkäytetäkään. Siksi on erittäin tärkeää mainita tämä, että tämä pitäisi edetä nopeammin, tehokkaammin ja käyttää hyväksi myös tilintarkastustuomioistuinta. Sitten mitä tulee digisisämarkkinoihin, täytyy siinäkin varmistaa, että kaikki toimii asianmukaisesti. On erittäin tärkeää sikälikin, että voidaan taata reilu kilpailu digisisämarkkinoilla. Mutta se edellyttää myös sitten kunnon kuluttajasuojaa myös ajatellaan eri alustoja taloudessa, niin se ei pitäisi merkitä sitä, että jollain alustoilla on alhaisempi suoja. Meidän pitäisi olla todellakin reilumpaa kilpailua. On keskityttävä kuluttajiin. Paitsi, että mitä ehkä yritykset hyötyvät, niin toki pitäisi kuluttajienkin saada jotain hyötyä reilusta kilpailusta. Sitten mitä tulee lääkkeisiin liittyviin sääntöihin. Ja sitten mietin tässä myös EMIS-tutkintavaliokuntaa, missä itsekin olen, niin ainakin amerikkalaiset kuluttajat ovat paljon paremmassa asemassa molemmissa tapauksissa. Siellä nimittäin on jo korvauksia maksettu Volkswagenilta sen tekemistä mokista. Ehkä meidänkin pitäisi miettiä, pitäisikö ehkä samantyyppinen järjestelmä saada tännekin, että meillä olisi joukkokannen mahdollisuus. Sellaista mahdollisuutta ei nyt ole Euroopan markkinoilla. Mutta ihan hyvää kuitenkin tarttua tähän niin, että voidaan lähettää muutama viesti Ekon valiokunnalle, mutta myös komissioon. Richard Sulek. Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na dva body, e, ktoré... Kiitos. Kaksi huomiota minulta tähän lausuntoon. Ensinnäkin valikoivat veroetuudet. Vuoden 2015 talouskilpailukertomuksessa sanotaan, että Luxemburg on antanut Fiatille ja Starbucksille veroetuuksia. Tästä kertomuksesta näkyy metodologia, jonka perusteella jokainen näistä yrityksistä joutuu maksamaan kaksi, joutuisi maksamaan 20-30 miljardia euroa takaisin. Sama pätee Apple, Apple-yritykseen. Nämä yritykset ovat maksaneet juuri niin paljon veroja kuin mit, mitä niiden oli määrä maksaa sääntöjen mukaan. Nämä säännöt olivat sopimuksessa, jotka nämä yritykset ovat tehneet näiden näiden maiden kanssa, jos nämä sopimukset eivät noudattaneet EU-lainsäädäntöä, niin miksi yritysten pitäisi nyt nämä vahingot maksaa? Kyllä valtioiden pitäisi vahingot maksaa. Yritykset noudattivat pelkästään sopimuksia, jotka oli tehty. Yritykset eivät voineet tietää, että nämä, nämä sopimukset eivät vastanneet EU-sääntöjä. Herra Junckerhan oli tuolloin Luxemburgin pääministeri ja valtiovarainministeri, kun näitä sopimuksia tehtiin yritysten kanssa. Herra Juncker tiesi kyllä aivan tarkkaan tällaisista asioista, joten minun mielestäni tämä on kyllä kilpailun vääristämistä ja oikeusvarmuuden loukkaamista. Eihän yrityksellä ole minkälaista oikeusvarmuutta, jos ne noudattavat sopimuksia ja, ja sitten 10 ja vi, tai 15 vuoden jälkeen niin ne pitää näiden sopimusten takia maksaa veroja takaisin. Tätä tarjotaan nyt näennäisenä ratkaisuna, mutta tämähän on vain yksi askel, joka edelleen vääristää eurooppalaista kilpailua. Ja sitten toiseksi esiristä, nimittäin eurooppalaisesta strategisen investointien rahastosta. Tällä rahastolla on tarkoitus sijoittaa projekteihin, joilla, joihin markkinoilla ei tule tarpeeksi rahaa. Kyse pitäisi olla hankkeista, joita äh, yksityinen sektori ei halua rahoittaa, mutta silloinhan on kyse, on selvää, että on kyse hankkeista, jotka eivät ole kannattavia, hyviä hankkeita. Kyse saattaa olla esimerkiksi meijerihankkeista, jos yksi meijeri saa 50 miljoonaa euroa ja toinen meijeri taas ei saa näitä 50 miljoonaa euroa valtion tukina, niin ovatko silloin kilpailuoikeuden säännökset loppujen lopuksi oikeudenmukaisia, jos toisessa valtiossa valtio takaa tuulivoimapuiston rahoituksen ja toisessa jäsenvaltiossa tämä taas ei ole mahdollista. Jos näin on, miten silloin pitäisi oikeudenmukaista kilpailua saada aikaiseksi? Nyt pitäisi todella luoda oikeudenmukaisuutta ja meidän pitää lopultakin lopettaa kilpailun vääristäminen tällaisilla paketeilla. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä lausuntoluonnos on aivan loistava. Minä voin täysin tukea tätä. Minulla on kyllä muutamia lisäyksiä. Joka vuosihan näin on, mutta ensinnäkin hyvä tässä tekstissä on se, että se selkeästi osoittaa, mikä suhde on kilpailupolitiikalla ja sisämarkkinoilla tämän vuoksi. No, tässähän on tehty päätöksiä, enkä nyt niihin palaa, mutta minua edelleen kovasti eh, eh, äimistyttää Ekonin eh, yksinomaiset toimivaltuudet tässä. Kun lukee tämän tekstin, niin ei tätä voida millään selittää. Kaikki ne seikat, jotka ovat tässä mukana, niistä pitäisi pitää kiinni. Ja tämän pitäisi olla myös yleinen viesti Ekoon, Ekonille, että meilläkin on oma intressimme tässä asiassa. Sitten lausuntoon haluaisin esittää useampia huomioita. Me olemme menneisyydessä keskustelleet äh, tarpeesta jälleenmyyntisektorilla saada tukea äh, niin, että se voi myös äh, keskustois, kaupunkikeskustoissa taas saada uutta pontta. Tämä tar- tar- tähän tarvitaan tiettyä joustavuutta kilpailupolitiikan osalta myös kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että ei annetta lupia tehdä näitä ostoskeskuksia tai outlet-keskuksia kaupungin keskustojen ulkopuolelle. No, komissio on tätä tietysti katsonut kilpailun näkökulmasta, mutta tämä on julkista politiikkaa, jota varmasti suuri osa jälleenmyyntisektorista tukisi eikä haluaisi enää tiukempia sääntöjä. Samantyyppistä keskustelua näistä käytänteistä käytiin, kun etsittiin ratkaisuja elintarvikeketjuista. Eli esimerkiksi pienviljelijät voisivat antaa yhteisen tarjouksen. Tämä on yksi sellainen alue, että jos meillä on hyvin tiukka kilpailupolitiikka, niin se ei toimi, olisi jos olisi joustavampaa, voitaisiin löytää jo ratkaisuja ja vastauksia joihinkin kysymyksiin, joita parlamentti on tässä ähm, viime aikoina esittänyt. Sitten pk-yritykset ja kuluttajat. Tässä täytyy tarkasti katsoa tätä kuluttajien näkökulmasta, eri, mitä tulee viljelijöihin. Ajatellaan nyt vaikka tätä Monsanto-tapausta, kun se on yritetty vallata. Siis Monsantohan aivan valtaisa, että tässä on valtava toimija hyvin herkällä alueella. Ja komission vastaus tässä, tähän on se, että komission jäsenelle ei ole vielä asiasta ilmoitettu ja hän tulee tarkastelemaan tätä. Me haluamme hieman enemmän nyt kuluttajien puolelta vakuutuksia siitä, että tässä ei nyt tämän sektorin keskittymisen takia hinnat nouse liikaa, kun yrityksestä tulee liian suuria. General Motors oli hyvä esimerkki tästä. Sehän ei, sitä ei voitu päästä konkurssiin, koska työllisyysvaikutukset olisivat olleet aivan liian valtaisia. Ja näin ollen Amerikan hallitus antoi erityistä tukea tälle alalle. Mutta autoteollisuus äh, vastasitte kansallisen hallituksen sillä tavalla, että ei autoteollisuuden yritystä voi päästää konkurssiin, koska se on niin valtaisa ala ja sitä täytyy myös päästöjen osalta sitten silkihansikkain kohdella. Ja näyttää siltä, että nykykilpailupolitiikassa tätä ei millään tavalla tunnusteta. Siinä puhutaan vain markkinavallan väärinkäytöstä, mutta ei mietitä, kuinka monta toimia on tietyillä markkinoilla on ja miten keskittyneet nämä markkinat ovat. Tässä olivat äh, tärkeimmät kohdat minulta. Jotkut tarkistukset ovat samantyyppisiä kuin edellisenäkin vuosina, mutta voin sanoa, että tämä lausunto on kyllä ihan hyvä pohja meidän työllemme. Anybody else? Joku muu tästä aiheesta. Andreas, pari asiaa vielä, ehkä olisi syytä mainita. Ja IMKon puolelta ne liittyvät myös verokilpailuun ajatellaan tätä yhteistyötaloutta. Jäsenvaltiossa on jotain hyväksyttykin jo, kun se vaikuttaa kilpailuasioihin. Yhteistyötaloudessa siinä tarvitaan totta kai sisämarkkinanäkökulma. Ja sitten vielä mainitsisin tämän kysymys, joka liittyy digiareenoiden standardeihin. Se voi olla keino luoda uusia monopoleja kyökin kautta, kun on keskusteltu, minkälainen muutoksen hakumahdollisuus olisi, jos ollaan sitä mieltä, että kilpailua on haitattu standardeilla. Komin mietinnössä se mainittiin ja se on saanut tukea ehkä, että tämäkin voitaisiin ottaa mukaan. Ja Kolmanneksi ehkä voitaisiin mainita jotain alustoista, mutta minäpä mietin, voinko laatia muutaman tarkistuksen näistä, jolle me sano mitään yhteistyötaloudesta, standardeista ja sitten mahdollisesti myös alustoista, niin voi olla, että muut valiokunnat sitten tekevät sen ja meiltä menee tilaisuus sivusuun. Haluatko vielä jotain sanoa, Andreas? Kiitos kaikille kollegoille kommenteista. Kiitos myös niille kollegoille, jotka eivät ole paikalla, mutta, paikalla, mutta esittävät tarkastuksia niistäkin etukäteen. Kiitos. Monilla on se huolenaihe, että meillä on sellainen vaikutelma, että sisämarkkinat Euroopassa muuttuvat tällä hetkellä dramaattisesti ja me kaikki yritämme omalla tamalla, tavallamme varmistaa, että voimme säilyttää sen hyvän, mitä meillä on. Eli perusongelmana on se, että näemme, miten nopeasti asiat muuttuvat ja yritämme säilyttää sen hyvän, mikä meillä on ollut, ja haluamme taistella negatiivisia muutoksia vastaan. Vielä näistä eh, yksittäisistä kohdista. Kolka Saldemose sanoi aivan oikein, että en ole maininnut äh, tuota, Euroopan, Euroopan unionin tuomioistuimen kertomusta valtion tuki tilintarkastustuomioistuimen kertomusta valtion tuki lainsäädännöstä. Valitettavasti Korka Tsulik ei nyt ole enää paikalla, mutta haluaisin silti vielä mainita tämän seikan, sillä tämä perustuu väärinkäsityksen Ekon valiokunnassa komission jäsen Vestager sanoi eilen, että komissio ei puutu kansalliseen verotuslainsäädäntöön, mutta jos on sellaisia, sellaisia tapauksia, että että on kyse tiettyjen yritysten tukemisesta, niin silloin komissiolle ilmoitetaan asiasta, ja jos sääntö ei ole noudatettu, niin yri, yritykset voivat tietysti sanoa, että no kyse on verotuslainsäädännöstä, mutta monet isot yritykset tietävät myös, että valtion tukilainsäädäntö ei salli tiettyjä tiettyjä asioita, joten eivät varmasti eivät kaikki varmasti ole niin naivia kuin miltä ensiksi vaikuttaa. Mutta Herra Sulikille sanoisin, että yritykset eivät tässä ole ainoa ongelma, vaan myös ne valtiot, jotka ovat tällaisia sopimuksia sallineet. Ehkä voisin ottaa tämän äh, mukaan lausuntoon. Ehkä herra Sulik tai hänen avustajansa kuuntelevat minua ja tekevät tästä ehdotuksia. Sitten Esir, Esiristä. No, se ei välttämättä toimi siinä, sillä tavalla, kun monet ovat odottaneet, mutta komissiohan on, sana, on myös kiinnittänyt huomiota näihin heikkouksiin ja ne olisi nyt poistettava. Olisi, oli hienoa, että kollega Schaldemose TTIP-keskusteluiden pohjalta on sanonut, että no, joissakin tapauksissa USA kuluttajilla suojan lainsäädäntö on vahvempi kuin Euroopan. Minä olen sitä mieltä, että kaikki kysymykset autoalalla eivät välttämättä ole kilpailuoikeuden kysymyksiä, vaan kyse on yksinkertaisesti rikkomuksesta. Mutta totta kai tämä pitäisi ottaa mukaan. Dennis de Jong mainitsi samansuuntaisen kommentin. Autoalalla pitää katsoa kuitenkin tarkkaan, mikä todella oli ongelma ja miten se ratkaistaan parhaalla tavalla, mutta olemme kyllä oikealla tiellä. Varmasti tästäkin voidaan ottaa tarkastus mukaan. Sitten kaupunkikeskustojen kysymys, jonka Dennis de Jong otti esille, on mielenkiintoinen, mutta olen hänen kanssaan kyllä samaa mieltä siitä, että, että oikeastaan kyllä kaupunkisuunnitteluun ei voi tässä puuttua kilpailuoikeudella. Kyllä kaupungit voivat tämän itse päättää, miten kaupunkien keskustot voidaan pitää eläväisinä. Sitten Viki, sinä otit mukaan, mainitsit yhteistyötalouden. No, näistä, jos en oteta huomioon näitä kommentteja tai kohtia, jotka ovat jo lausunnossa, en tiedä, miten se voitaisiin ottaa mukaan, mutta kyllä tämä oli hyvä ehdotus. On hienoa, että kaiken kaikkiaan sain tukea tälle ehdotukselleni niin- ja kiitos kaikista kommentoista vielä. Excellent. Erinomaista kiitoksia. Kovasti näin voimme päättää valiokunnan kokouksen. Seuraavan kerran tapaamme keskiviikkona 9 marraskuuta. Kiitos.